La séance est... No niin, nyt jatkamme sitten, käykääpä istumaan. Et la séance qui s'ouvre est une séance... Nyt jatkamme kokousta äänestämällä. Haluaisin nyt pyytää teitä laittamaan äänestyskortit laitteisiin, jotta voimme äänestää koneellisesti. Teemme ensiksi testiäänestyksen. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ilmeisesti. Tout le monde n'a pas voté. Bon, eh bien, je vais considérer... Hyvä. Oletan nyt, että kaikki ovat äänestyksessä äänestäneet. Äänestys päättyy. Suuri enemmistö puolesta äänestyksessä. Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, je voudrais... Ennen kuin palaamme esityslistaan, haluaisin muistuttaa, että täällä budjettivaliokunnassa tämän kokouksen jälkeen meillä on yhteiskokous talousasianvaliokunnan kanssa. Siellä äänestämme ja tarvitsemme päätösvaltaisuuden tuota äänestystä varten, joten haluaisin todellakin kehottaa teitä tulemaan myös tähän valiokuntien yhteiskokoukseen, joka pidetään kokoussalissa Jan 4 Q2. Tämä siis muistutukseksi. Nyt antaisin puheenvuoron yleisesittelijällemme Daniele Viotille – tästä seuraavasta mietinnöstä, josta seuraavaksi äänestämme. Herra Vietti, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Devo annunciare che... Kiitoksia. Minun on ilmoitettava, että yksi näistä teknisistä muutoksista 25.–26. Äh, syyskuuta käydyn budjettiäänestyksen jälkeen pitää tehdä pieni tekninen muutos tähän budjettiäänestykseen. Tämä liittyy 1A kohta 04030105. Maksut samat 50 prosenttia uusista sitoumuksista, mutta Tämä olisi pitänyt olla 863 400 eh, eikä 300 Kaikissa äh, budjettikohdissa, jossa olemme palauttaneet äh, talousarvioesityksen, kun on kyse sitoumuksi, teimme saman maksujen suhteen maksut ja sitoumukset, jotka löytyvät päätöslauselmasta, äh, muutetaan sitten sama, yhteensopivasti. Merci, monsieur le rapporteur général. Donc nous... Kiitos yleisesittelijälle. Nyt sitten aloitamme äänestyksen tarkistuksista. Oletteko valmiina? Onko teillä äänestysluettelot edessänne? Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi yksi. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi siis. Seuraavaksi 15. Puheenjohtaja korjaa, se on siis rauennut 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi viisi on hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 40. Tout le monde a voté, le scrutin est clos. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy tasa-äänet 16 puolesta ja 16 vastaan, eli hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Puheenjohtaja pyytää anteeksi 45 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta. Vas, toinen osa raukeaa. Puheenjohtaja korjaa 46 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta, anteeksi, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 on identtinen. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 ja 68. Identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hy- hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 ensimmäinen osa puolesta vastaan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 Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta tyhjää, vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 90 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 91 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 104 erillinen äänestys kohdasta 48 puolesta vastaan tyhjää. Siis tarkistamme tämän koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Erillinen äänestys kohdasta 49 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä. Tarkistuksen 108. Äänestys päättyy. 17 puolesta 17 vastaan hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan 115. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 116 raukeaa, sillä 115 hyväksyttiin. Samoin 107 117 seuraavaksi siis äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan kyllä vielä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 127. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. muut pääluokat 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta. 136 on rauennut, puheenjohtaja korjaa. 137 raukeaa. jos 154 on hyväksytty. Seuraavaksi 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Jos nostaisit selkeästi kättä, se auttaisi. 145 nyt koneäänestyksenä. Madame Gardia Zabal, quelle instruction donnez-vous rouva Cardia Sabal, mikä oli teidän ohjeistuksenne tähän äänestykseen? 145 äänestys alkaa. Tässä luettelossa varmaan oli joku virhe täällä meidän listassamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 146 puolesta. Vastaan. Jotkut eivät nosta edes kättä. Väsyttääkö siellä vai mitä? 146 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 147 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19 ääntä vastaan, 15 puolesta, 152 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 155 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 24 ääntä vastaan, 8 puolesta. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi me äänestämme erityisvaliokuntien lausunnoista. Ensiksi AFET. AFET 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi DV-valiokunnasta ei ole äänestettävää. Sitten ITRE 6. ITRE 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kulttuurivaliokunnan kult 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten olemme saaneet tämän mietinnön loppuun asti, joten nyt käymme sitten nimenhuuntoäänestyksenä koko tämän tekstin äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 ääntä puolesta, viisi vastaan, onnittelen ja kaksi tyhjää, onnittelen yleisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä, jotka kokoustivat oikein usein ja jotka valmistelevat siis tämän äänestyksen ja kompromissit. Kiitos sihteeristölle myös ja kiitos herra Rybikille, sillä hän oli myös esittelijä näissä muissa pääluokissa – Seuraavaksi Inese Vaideren mietintö Verkkojen Eurooppa-väline. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ja 19 ovat identtisiä, äänestään yhdestä puolesta vastaan, tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty siis kompromissi yksi. Tarkistus 28 ja tarkistus 11 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylättyjä. Tarkistus 30 ja 31 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä, puolesta kolme vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut Rova Vaiderelle. Ja sitten Turvaltsin mietintö, nimittäin unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelman viraston perustaminen. 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 20 puolesta, anteeksi, puheenjohtaja sano puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No tarkistetaan koneäänestyksenä, vaikka luulenkin, että tarkistus 20 on hyväksytty. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 seuraavaksi suullisen tarkistuksen kerran. Voin korjaa seuraavaksi tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä tarkistus 22. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Nostakaa kättä, olkaa hyvät. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 ääntä vastaan, 8 puolesta, 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan ei ole selkeästi nähtävissä, koska ette näistä, ö, nosta kättä. Ja sitten koneäänestyksenä tarkistus 14. Äänestys päättyy. 18 puolesta 13 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 15 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Johdantaosan kappaleet tarkistus 1 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 2 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 3 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 16 Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 ääntä puolesta 12 vastaan. Neljä raukeaa, seuraavaksi viisi puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty. 17 puolesta vastaan. Käsittääkseni hyväksytty. Ja seuraavaksi koko teksti nimenhuuta äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 ääntä puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Seuraavaksi kollegamme Turvaltsin lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti 30, 39, 40, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 ja 1 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

Tarkistamme koneäänestyksenä tarkistuksen 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 ääntä vastaan 14 puolesta 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty 20 ääntä vastaan, 12 puolesta. Sitten 31 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. Sitten koko teksti näin muutettuna. Puheenjohtaja korjaa vielä, puheenjohtaja pyytää anteeksi, tarkistus neljä vielä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä puolesta ja kaksi vastaan. Ja sitten toinen Turvaltsin teksti. Pour euh, recherche et innovation, amendement numéro... Tutkimus ja innovointi. Äh, tarkistus 5 puolesta vastaan ja tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 15 puolesta. Hetkinen, hetkinen, se raukeakin. 15 siis raukeaa. Liite 17 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten johdantosakappaleet 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kolmas raukeaa ja sitten numero neljä puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty kokonais, kokonaan sitten äänestämme seuraavaksi tekstistä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 30 vastaan kaksi onnittelut Niirs Turvalsille näistä molemmista teksteistä. Ja sitten tuo globalisaatiorahastovarojen käyttöönotto. Portugalia, Portugali on esittänyt tämän hakemuksen joka tapauksessa. No niin, äänestämme tästä sitten kokonaisuutenaan. Äänestänemme siitä siis ensimmäinen tarkistus puolesta aina kuudenteen asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaikki koko tekstistä nimenhuutoäänestyksellä Ovatko kaikki jo äänestäneet? Nähtävästi vielä eivät. No, äänestys päättyy joka tapauksessa. 29 vastaan kaksi onnistelut Jose Manuelille. Ja sitten puheenvuoron annan Sigrid Muresanille esittelijälle viidestä siirrosta, joista pitäisi nyt äänestää. President, dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensimmäinen siirto, jota ehdotetaan, on komission päätös 21 Äh, tämä on Jose Manuel Fernandesin mietinnön seurausta. Siinä on kyse Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönotosta Portugalille 4,6 miljoonaa euroa. Jose Manuel Fernandes teki erinomaisen mietinnön, joten äh, ehdotan, että äänestämme tämän puolesta 4,65 miljoonaa euroa EGFn varauksesta äh, pääkohtaan. Pää Je pense que Le rapporteur... Esittelijä voi varmasti esitellä nämä kaikki viisi. Olkaa hyvä. Tämä toinen päätös Toinen siirto on päätös 22 komissiolta. Tämä on niin kutsuttu kokonaismäärärahasiirto. Me teemme tämän joka vuosi tässä vaiheessa ja se liittyy maksumäärärahoihin kaikista budjettikohdista. Äh, Tällä hetkellä ehdotamme 952 miljoonaa euroa, eli 0,68 prosenttia kaikista äh, maksuista vuoden 2018. 133 budjettikohtaa tämä koskee samaan verran kuin viime vuonna. Minä ehdotan puheenjohtaja, että annamme puheenvuoron komissiolle niin, että komissio voi lyhyesti esitellä tämän äh, määrärahasiirron, jos se teille vain sopii. Olkaapa hyvä, hyvä herra Jyrel. Thank you, chair, and, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Murashanille. Yleisesittelijä on jo pääkohdat maininnutkin tästä ehdotetusta kokonaismäärää siirrosta. 952 miljoonaa on sen määrä. Se on hieman suurempi kuin aikaisemmien vuosien siirrot. 680 miljoonaa oli määrä viime vuonna 850 miljoonaa sitä edeltävänä vuonna, mutta tämä koko luokka on kyllä sama. Ihan lyhyesti muutama kommentti näistä pääkohdista otsake, otsakkeelta otsake 1a. Siellä ehdotamme vahvistamista kokonaisuudessaan. Pääkohdat ovat siis äh, tämä Esirin äh, takurahassa 150 miljoonaa menisi siihen. Näin olemme tehneet myös viime vuosina. Ja ITER-ohjelmaa vahvistettaisiin myös 148 miljoonalla, kun ITERin tämä peruslinja on tämän vuoden huhtikuussa hyväksytty ja lisäksi Galileo-ohjelmaa ohjelman määrärahoja lisättäisiin 140, 141 miljoonalla. Tämä, tässä otsakeessa on myös ohjelmia, joista palautuu varoja esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman tietyt budjettikohdat ja muore, pienempiä summia myös Euratomista ja verkkojen Eurooppa-välineestä. Sitten otsake 1b. Pieniä summia tässä noin kolme miljoonaa rakenteellisten uudistusten tukirahaohjelmaan. Ja sitten otsake kaksi on, on tärkeämpi. Me haluaisimme etenkin 150 miljoonaa lisätä maaseudun kehittämisohjelmaan, kun otamme huomioon jäsenvaltioiden päivitetyt ennusteet. Eli maaseudun kehittämisohjelman varojen käyttöaste on parantunut. Sitten otsake kolme. Joitakin ohjelmia tästä pitäisi vahvistaa, ennen kaikkea Amifia, 100 miljoonaa euroa ja 100 ja, ja 30 miljoonaa e, e, euroa vielä tähän hätäapuvaraukseen. Me olemme päivittäneet oikeusperustaa, joten ehdotamme, että maahan maasta lähtöjärjestelmästä palautettaisiin varoja ja EU-liisasta myös. Sitten otsake neljä tässä ehdotamme varojen palauttamista ennen kaikkea e, ENIstä e ja IPAsta. ENIstä ehdotamme, että palautettaisiin 178 miljoonaa 187 miljoonaa ennen kaikkea budjettitukikriteerien perusteella. Mitä sitten tulee naapuri, naapurusvälineen itäiseen, ö, itäiseen ö, osaan, niin siinä on kyse ennen kaikkea myös Moldovasta ja Ukrainasta ja sitten IPAsta ehdotamme, ehdotamme palautettava 124 miljoonaa. Tämä liittyy ennen kaikkea Turkin budjettikohtiin, joissa olemme huomanneet, että hankkeiden täytäntöönpano on vähentynyt Turkin viranomaisten puolella, joten käyttöaste on odotettua alhaisempi. Vielä lopuksi, hyvä esittelijä, hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä toistaa sen, mitä sanoin jo aikaisemmin. Toisin kuin kahtena aikaisemmana vuonna komissio ei aio esitellä tälle valiokunnalle maksumäärärahojen vähentämistä, joten budjetin toteuttamisaste näyttää siis hyvältä ja toivottavasti voimme luottaa tukeenne tälle ehdotetulle kokonaismäärärahasiirrolle, jotta saamme tämän vuoden loppuun mennessä toteutettua talousarviota. Kiitos. Kiitokset. Niin, jos jäsenvaltioilla ei ole varallisuutta, niin näin voimme sitten saada hyvin hankalan äh, monivuotisen rahoituskehysneuvottelun aikaan. Mureshan vielä, olkaa hyvä. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on lisäkysymyksiä ja minun suositukseni äänestetään tämän siirron puolesta. Sitten seuraava kolmas siirto on päätös 23 komissiolta, joka ehdottaa, että vahvistetaan Euroopan pankkiviranomaisen budjettia 1,06 miljoonalla eurolla. Miksi me tarvitsemme tätä rahaa? Me tarvitsemme sitä, sitä varten, että pankkiviranomainen siirtyy Lontoosta Pariisiin Brexitin seurauksena. 2,6 miljoonaa euroa tarvitaan lisämäärärahoja ja perustuen eh, pankkiviranomaisten sääntöihin 60 prosenttia tulee kansallisilta valvontaviranomaisilta ja vain 40 prosenttia meiltä unionin budjetista, joten tätä varten tarvitsemme näitä määrärahoja, mistä me ne otamme, mistä ne siirretään. Ne siirretään Euroopan kemikaaliviraston budjetista, koska ne maksut, joita tämä kemikaalivirasto on kerännyt tänä vuonna, on ollut korkeampi 6 miljoonaa euroa ja siksi Euroopan unionin budjetin osuus kemikaalivirastolle on alhaisempi. Siksi 1,06 miljoonaa euroa voidaan siirtää Euroopan pankkiviranomaiselle muuttoa varten. Minä ehdotan, että äänestämme tämän siirron puolesta ja seuraava siirto on päätös 24-2018 tässä siirrossa suositellaan, että vahvistetaan meidän panostamme UNRAlle eh, vuodelle 2018 20 eh, miljoonaa euroa sitoumus, maksusitoumuksina, ei muutoksia maksumäärärahoina. Miksi näitä määrärahoja tarvitaan? Koska Yhdysvaltain hallitus on päättänyt eh, vähentää Unvalle maksamansa osuutta 300 miljoonalla dollarilla. Nyt on todella suuri aukko, 270 miljoonaa dollaria, jota tarvitaan UNRWAn äm, työssä. Mistä nämä määrät otetaan? Äh, maatalous, IPAL vähennetään 37 miljoonalla eurolla, 2,8 äh, miljoonaa euroa otetaan – EU-määrärahoista, jotka on maksettu kansainväliselle sokerijärjestölle, kansainväliselle viljaneuvostolle ja olivineuvostolle sekä ähm, äh, kansainväliselle teollis- tekijänoikeusjärjestölle ja tarpeet ovat olleet täällä paljon alhaisemmat kuin mitä odotettiin. 0,7,5 miljoonaa euroa on otettu kolmansien maiden katastrofi, valmius budjettikohdasta, koska sielläkin tarpeet ovat alhaisemmat kuin mitä oletettiin. Täältä määrärahat siis otetaan. Minä olen tietoinen keskustelusta liittyen tähän sisältöön koulukirjojen sisältöön, palestinalaispakolaisten koulukirjojen sisältöön. Ja ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että näitä koulukirjoja haluan täydentää ylimääräisellä materiaalilla ja opettajia opastetaan puuttumaan näihin ongelmakohtiin koulukirjoissa tietenkin YK on periaatteiden mukaisesti. Ja nämä määrärahat, jotka siirretään UNRValle, on tarkoitus käyttää siihen, että kouluopetus voi jatkua mukaan lukien opettajien palkkaus, eli juuri nuo opettajat, joihin luotamme, että he voivat kouluttaa palestinaispakolaisten lapsia, niin heitä meidän on tuettava ja jos me emme näitä määrärahoja tarjoa, niin UNRVAN toiminta paikan päällä vaarantuisi. Seurauksena on se, että se lopetettava opetus, lapset päätyisivät kaduille sen sijaan, että saisivat opetusta. Ja kaikki nämä potentiaaliset riskit, jotka siitä syntyvät, siirtolaisuus, radikalisointi ja niin poispäin. Joten kun on kyse tästä koulukirja-asiasta, niin sitä on kyllä työstetty seurattava mukaan lukien tuo varanto, joka laitettiin vuoden 2019 budjettia, mutta nyt kun on kyse vuoden 2018 siirroista, niin minun suositukseni on, että äänestätte tämän puolesta, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja seuraavat siirrot ovat päätökset 25, 26 ja 27. Komissio joka siirtää 110 miljoonaa maksusitoumuksena ja 73 miljoonaa maksumäärärahoina. Ähm, hätävarannosta ja muista vähän käytetyistä budjettikohdista humanitaarisia kriisejä varten. Ensinnäkin Jemen, päätös 25, 50 miljoonaa maksusitoumuksena, 32,5 miljoonaa maksumäärärahoina humanitaarisen kriisin lievittämiseksi. Ja näillä määrärahoilla taataan monialaisia avustuksia, ruoka, vesi, koulutus, terveydenhuolto, perustarpeita siis 50 miljoonaa äh, tulee 47,8 tästä hätävarannosta ja sitten äh, loput pilottihankkeista ja valmistelutoimista, joita ei äh, voida toteuttaa. Ja 32,3 tulee Pan-Afrikan ohjelmasta, koska siellä täytäntöönpano on viivästynyt ja loput pilottihankkeista ja valmistelutoimista, joita ei pystytä toteuttamaan. Eli ehdotan, että äänestätte päätöksen 25 puolesta joka antaa Jemenille nämä määrärahat 26. Päätös on samankaltainen. Se koskee Sahelin aluetta, samat summut 50 miljoonaa maksusitoumuksena ja 32,5 maksumäärärahoina. Ja sitten päätös 27 koskee Gazan aluetta 10 miljoonaa maksusitoumuksina, 8 miljoonaa maksumäärärahoina. Tarkoituksena on lievittää humanitaarista kriisiä siellä, joka johtuu väkivallan kierteen voimistumisesta viime kuukausina. Nämä 10 miljoonaa euroa maksusitoumuksia tulee tästä äh, hätäapuvarannosta ja kahdeksan äh, miljoonaa tulee yhteistyöstä Afrikan, Tyynemeren ja mm, Karibian mm, maiden yhteistyöstä, jossa jotkut hankkeet ovat lykkääntyneet ja määräraha tarvitaan vasta ensi vuonna. Eli nämä siirrot ovat varmasti sellaisia, että niitä ei vastusteta. Ehdotan siis, että äänestätte niiden puolesta. Kiitoksia. Kiitokset tästä esittelijän. Voimmeko komissiota myös sitten kysyä tähän muutamaan sanaa näihin pilottihankkeisiin, joita ei ole täytäntöön pantu. Eli nämä pilottihankkeet hankkeet ovat lempilapsia tietysti täällä ja me intomielisinä niistä äänestämme ja miten sitten on mahdollista, ettei näitä varoja ole otettu käyttöön. Niin puheenjohtaja, mahdollisesti nyt voisin selventää, että tässä on kyse 110 miljoonasta, jota siirroiksi esitämme pilottihankkeisiin. Kyse on siis ainoastaan kahdesta miljoonasta niiden yhteydessä, joten kyse on suhteellisen pienestä, hyvin pienestä summasta. Ja uskon, että nämä valmisteluvaiheet ongelmat on huomattu ja tässä sitten tuossa väliaikaisessa komission vuoden alussa esittämässä kertomuksessa ovat käyneet ilmi, eli tämä ei mikään yllätys varmastikaan ole tämän valiokunnan jäsenille täytäntöönpano-ongelmista, jos ajatellaan näitä eurooppalaisia vapaaehtoisjoukkoja ja sitten, ja sitten tuo santé pour tous, eli health, tuo terveys kaikille. Eli nämä kaksi hanketta tässä kyseessä on. Kiitos tästä. Ja äh, nyt olette kuulleet esittelijääkin tästä ja myös sitten komissiosta Yhrello on esittänyt meille täsmennyksiä. Onko tähän sanottava? Depre, olkaa hyvä. Niin, ihan pikku kysymys eli tuon pankkiviranomaisen muutosta. Kuuluuko tämä nyt sitten, mihin suuntaan tämä kysymys, mutta joka tapauksessa 40 prosenttia tässä tulisi unionilta ja 60 prosenttia kansalliselta puolelta. Ja sitten britit ovat kuitenkin pakottaneet meidät tähän muutoon, mutta heikö eivät siis osallistu millään äh, rovolla, yhdelläkään rovolla tähän muuttoon. Niin, mielestäni täytyy nyt sitten odotella neuvottelujen loppua ja odotella sitten, mitä Brexitille käy. Ja Kresle tässä varmaan sitten tuota talousarvion valvontavaliokunnastakin voisi muutaman sanan sanoa, mutta joka tapauksessa ehkäpä Yrel jo voisi sanoa meille muutaman sanan komissiosta. Um, Herra Debré, 40 prosenttia 60 äh, prosenttia äh, unionin talousarviosta tulee näistä virastoista, e, ei jopa ESMA ja EBA. Eli tässä on kyse normaalista säännöstä, jota yleensä pannaan täytäntöön normaalisti yhdistynyt kuningaskunta, jos se sopimus Brexitistä saadaan aikaiseksi, niin kyllä yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän 60 prosenttiin. Kyllä brittiviranomaiset siis osallistuvat niiden maksamiseen, sillä, sillä he edelleen maksavat jäsenvaltiona osuuksiaan. Mutta Debre, siis tämä 60 prosenttia ei ole nyt ongelma. Euroopan unioni ei siis ole päättänyt, että britit tästä lähtevät, vaan itsehän he sen päättivät. Tästä syntyy sitten kustannuksia muillekin, joita he eivät sitten kuitenkaan itse kanna. Haluatteko jatkaa? Ja Zelstra, olkaa hyvä. Dankjewel voor, het woord. Eh, ik heb eh, vragen gesteld aan de commissie puheenjohtaja, kiitoksia. Minä itse asiassa esitin kysymyksiä komissiolle siitä, miten tämä oikeudellisesti sopii sopimuksiin, jos maa lähtee ja virasto sijaitsee tuossa maasta, niin silloin se pakottaa virasto muuttamaan, kuka maksaa sen muuton. Tämä oli yksi kysymys. Komissio oli hyvin selväsanoinen vastauksessaan. Se sanoi, että sopimuksissa ei lue mitään tästä tilanteesta. Ei sanota, että ole mitään välttämätöntä tarvetta siirtää virastoa. Virasto voisi olla EUn ulkopuolella. Tällaisen vastauksen sai komissiolta kuusi kuukautta sitten, joten tosi seikka, että britit aiheuttavat näitä kustannuksia muuton takia ei todellakaan ole totta, koska neuvosto päätti, että tämän viraston pitäisi lähteä yhdistyneestä kuningaskunnasta. En ymmärrä tätä keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä nyt kyse on tästä myöhäisestä ajankohdasta, mm, että me yritämme nyt tämän Brexit-kysymyksenkin ratkaista tämän muuton kautta. No tässähän on kyse kysymyksistä, jotka ovat vielä auki, josta neuvotellaan eihän me emme näitä pysty ratkaisemaan, vaikka miten yrittäisimme nyt. Niin, tämä keskustelu varmaan voidaan tähän päättää. Tämä kuuluu siis neuvottelupakettiin. Katsotaan, miten tässä päästään eteenpäin. No niin, hyvät kollegat, äänestäkäämme siis näistä siirroista. Ensiksi 21 koneäänestyksenä voimme sitten yhdessäkin näistä kaikista äänestää, jos se sopii, eli siis näistä kaikista seitsemästä siirrosta. Kaikista seitsemästä äänestys alkaa. Ovatko kaikki jo äänestäneet? Nähtävästi eivät, mutta äänestys päättyy joka tapauksessa hyväksytty 22 vastaan 2. Esittelijälle onnittelut sitten Ashford muista pääluokista 2018. Mitä siirtoja siellä? Uh, thank you, Chairman. I've got, uh... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Yksi henkilöstötaulukon muuttaminen ja viisi siirtoa. Ensinnäkin Tämä tilintarkastustuomioistuin siinä on yksi väliaikainen virka haluttu muuttaa pysyväksi. Tästä ei vaadita äänestystä ja minä voisin sanoa, että voimme tukea tätä pyyntöä. Ja sitten toiseksi alueiden komiteassa on tullut säästöjä palkkioihin, palkkioista ja siitä, että ollaan ulkoistettu käännöksiä. Näitä säästettyjä varoja halutaan käyttää kahdella tavalla. Ensinnäkin halutaan kutsua noin sata alue aluepolitiikkaa tähän eurooppalaiseen alueiden ja kaupunkien huippukokoukseen ensi vuonna. Ja sitten toiseksi halutaan sosiaalisia medioita ja nettisivuja parantaa ennen vaaleja. Kumpaakin pyytääkin minun mielestäni voi tukea. Kolmanneksi Euroopan parlamentti on pyytänyt neljää siirtoa. Kahdesta niistä pitää äänestää. Ensin, ensimmäinen koskee ö, kiinteistöjen ylläpitoa. Säästöä on tullut teknisten laitteiden kohdalla ja tämä siirto koskee 4,2 miljoonaa euroa. Tästä pitää äänestää ja minä suosittelen äänestämään puolesta. Toinen siirto on pienempi siirto. Kyse on aikaisemmasta eläkkeelle lähdöstä äh, toiminimien etujen mukaisesti tästä ei tarvitse äänestää. Ja sitten kolmas on äh, käännöspalveluiden ulkoistaminen, koska tarpeet ovat kasvaneet. Tässä on kyse monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluista, mutta myös eräs viivästyksestä. Siirto on noin 3 miljoonaa euroa ja tästä pitää äänestää. Minä äänestän, suosittelisin äänestämään puolesta ja neljänneksi. Sitten henkilökuntaa, ennen kaikkea turvallisuushenkilökunta, noin 3 miljoonaa euroa tarvitaan siirtoon, jotta voidaan kattaa lisähenkilökunnan kulut tästä ei tarvita äänestystä. Eli kaksi äänestystä siis näistä tästä kiinteistön ylläpidosta ja sitten käännöspalveluista pitää äänestää. Kiitokset tästä. Entä varjoesittelijät, onko teillä sanottavaa tähän, kysyttävää? Ei näemme. No, hyvä. Eikä puheenvuoropyyntöjäkään täällä näy. Ja siksi uskonkin, että viiden ja, ku, viiden ja kuudennen 5 ja 6 voidaan hyväksyä esittelijän myötä myön, my, puoltolauseella ja sitten seitsemännestä voimme, ään, voimme äänestää koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet ja siis äänestys päättyy. Hyväksytty 23 vastaan 2. Hyväksytty. Kiitokset Ashfordille tästä esityksestä. Sitten Monika Holmeier ei ole mitään rakennuksiin liittyvää. No niin, me olemmekin päässeet, hyvät kollegat, sitten tämän pitkän päivän loppuun. Kiitokset siitä, että olitte niin runsaslukuisesti paikalla loppuun asti. Itse asiassa muistuttaisin teitä vielä siitä, että me tapaamme tuossa 15 yli 6 yhdessä kokoustamme. Ja nyt sitten kokous tältä erää päättyy.